Hyvät kollegat, julistan valiokuntamme kokouksen avatuksi. Kokous on tärkeä. Kaikilla varmasti on nyt mielessänsä se, kuinka oleellisen tärkeästä asiasta on kyse. Kiitän komission sen Oettingeria, että hän on paikalla tiiminsä kanssa ja haluan kiittää heitä heidän sitoutumisestaan ja tehdystä työstä. Budjettisovittelu ei johtanut tulokseen. Kyse oli epäonnistumisesta. Totesimme, että miljardi Turkille neuvoston päätöksessä, kun kyse on tästä syyrialaisten pakolaisten rahastosta, niin tämä oli huono tapa parlamentin suuntaan toimia, koska parlamentilla ei ollut sananvaltaa. Ja tässä päätöksessä piti ottaa huomioon prioriteetit ja odotukset, joita parlamentilla on. Komissio pyrki tasapainoon ja arvioi, että oli toteutettava 15.3 artiklan määräyksiä uudessa varanhoitoasetuksessa. Ja puheenjohtaja Gressle Mm, tämän laadintaan osallistui vahvassa roolissa. Tämä oli tavallaan elegantti tapa toteuttaa tätä uutta määräystä, joka on ollut elokuun alusta voimassa, ja korostaa sitä, missä määrin tutkimus on meille prioriteetti. Mehän valmistaudumme tätä kautta tulevaisuuteen Euroopan unionissa ja koko Euroopan mantereella. Tässä kohtaa emme onnistuneet vakuuttamaan neuvostoa kannastamme ja jouduimme toteamaan, että edessä oli epäonnistuminen. Hypoteesi siitä, että tammikuussa sitten joudutaan näitä 12 asiaa toteuttamaan, se ei meitä pelota, vaan haluamme toimia luonnollisesti eurooppalaisen hyvän nimissä. Yhden prosentin BKT-kattoa neuvosto haluaa nyt tässä korostaa. Toisaalta komission se Öttinger on nyt tehnyt uuden ehdotuksen perjantai-iltapäivänä. Ja tällä kertaa tässä tapaamisessa hän haluaa ehdotuksensa esitellä. Haluan vielä kerran kiittää komission jäsentä hänen äh, sitoutuneesta työstään ja niistä ponnisteluista, joita hän on toteuttanut, jotta pääsisimme kompromissiin neuvoston kanssa. Komission jäsen, olkaa hyvä. Verehrter Arvoisa puheenjohtaja, parahin äh, kollega Ahtyi, hyvät naiset ja herrat, äh, parlamentin jäsenet, lämpimät kiitokset siitä, että annatte minulle aikaanne esitellä teille tämä uusi ehdotuksemme sen jälkeen, kun 11 päivää sitten neuvoston ja parlamentin välillä ei saatu aikaan sopimusta. Näin komissio viime perjantaina hyväksyi uuden talousarvioesitykseni, jonka suhteen kolmikantaneuvottelut alkavat huomenna. Meillä on tietty aikataulupaine tässä Ensi viikollahan on täysistunto Strasburgissa ja jos se on tässä menettelyn äh, päätepisteenä, niin sitten tulisi tehdä kaikkemme huomenna parlamentin ja neuvoston välillä päästä yhteiseen tulokseen. 2018 talousarvion jatkaminen väliaikaisten 12 osien pohjalta aiheuttaisi ongelmia. Ensinnäkin tämä toinen siivu Turkki EU-sopimuksessa ei menisi läpi, koska me tarvitsisimme enemmän rahaa kuin 12 osa tältä vuodelta. Ja toiseksi tammi ja helmikuu ovat ne kuukaudet, jolloin maanviljelijät saavat maksunsa. 12 osa ei <laughs> todellakaan heille riittäisi. Ja kun tässä vaalikampanja on käynnistymässä, niin viljelijät varmasti kääntyisivät meitä vastaan, eikä heille voisi tätä mitenkään selittää kehittää. Sama koskee tutkimusta, käynnissä olevia tutkimushankkeita ja uusia hankkeita, jotka ehdotuksemme mukaan olisivat rahoitettavissa, eivät saisi rahoitusta. Yhdessä sovittelussa, sovittelumenettelyssä saimme aikaan merkittävää edistystä viime kädessä tämä sopimus myöhään illalla kaatui yhteen kahteen yksityiskohtaan. Jotta voitaisiin parantaa nopeasti aikaan äh, saatavan sopimuksen mahdollisuuksia, niin komissio on äh, ehdotuksessaan pyrkinyt tasoon, jota pidämme molempien osapuolten kannalta hyväksyttävänä tasona. Ja asiat, joita parlamentti ja neuvosto toisaalta pitivät tärkeinä, äh, sovittu valmistelussa on otettu huomioon samoin sitten yksimielisyys. Kilpailu, kasvu, työllisyys, maahanmuutto, turvallisuuspolitiikka, ympäristö ja ilmaston suojelu ovat edelleen vahvoja yhteisiä painopistealueitamme. Sitten tuo kalvo numero kolme. Nyt taso on 1,00 prosenttia Euroopan yhteisestä BKTLstä 165,6 miljardia euroa sitoumusmäärärahojen taso. 2018 talousarvioon verrattuna tämä olisi 3,0 prosentin korotus. Meillä olisi sitten marginaali 1,3 miljardia euroa, jota me pidämme tarpeen, tarpeellisena tasona. Sitten äh, maksus, maksumäärärahat 148,2 äh, miljardia euroa ehdotuksemme 2018 tason verrattuna 2,4 prosentin kasvu. Sitten mennään tuohon kuvaan neljä. Kun katsotaan esirin muuttuvia tekijöitä, niin yksi A on saanut lähes kolme miljardia euroa lisärahoitusta. Horisontti 2020 ehdotamme 100 miljoonan lisäystä 15.3 artiklan mukaisesti tietoisesti, siis ei 400 miljoonaa, vaan 100 miljoonaa merkkinä siitä, että me tässä pyrimme mihinkään kädenvääntöön ja taisteluun, vaan että otamme neuvoston eh, epäröinnin vakavasti. Tästä 400 miljoonasta vielä. Se on peräisin vuodelta 2017, mutta mutta ei yksinomaan talousarvio vuodesta 2017, ei, vaan 2017 ja tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma edelliseltä talousarviokaudelta 2007-2013 loppumaksut lankesivat 2017 maksettavaksi ja sitten vielä 2017 käyttämättä jääneet varat, niin tästä saadaan tämä 400 miljoonaa ja tästä nyt sitten 2019 haluamme 100 miljoonaa lisäystä uutta rahaa. Erasmus Plus lisärahoitusta 200 miljoonaa, koska 2019 Erasmus Plus saa varten on 400 miljoonaa enemmän kaiken kaikkiaan kuin 2018 vuosi sitten Kosme, maltillisempi lisäys ja samoin PK-yritysohjelma 5 miljoonaa lisää euroa, eli maltillinen lisäys. Katsotaan tarkemmin vielä artiklaa 15, niin mm, siitä näette enemmän tästä ediastamme numero 5 joitain tarkennuksia, mitä varainhoitoasetukseen tulee puheenjohtaja. Te mainitsitte edustaja Kreslen, joka on ollut varainhoitoasetusuudistuksen esittelijä. Ja neuvotteluissa neuvoston kanssa Mm, saanut läpi tämän artiklan 15. Tässä uudessa artiklassa luodaan mahdollisuus sille, että varat, jotka on sidottu, mutta joiden sitomus on rauennut, voidaan uudelleen merkitä talousarvioon. Ei, ei automaattisesti toki, mutta välinettä ei voi myöskään automaattisesti kiistää. Varanhoitoasetus antaa nyt tällaisen mahdollisuuden. Viime perjantaina neuvostolle teimme tämän ensimmäisen ehdotuksemme. Koopman, vastuullinen johtaja, on täällä myös paikalla ja artikla 15 kolme sata miljoonaa euroa neutraalisti tarkasteltuna osa jäsenvaltioita suhtautuu tähän myönteisesti ja vajat kymmenen jäsenvaltiota vastustavat, koska katsovat, e, ja, ja tämä johtaa siihen, että turvallisuus varmasti tulee olemaan yksi painopistealue neuvotteluissa huomenna. Me uskomme, että meillä on hyvät syyt näiden varojen käyttämiselle, erityisesti tutkimusalalla lisärahoitus on kyllä erittäin hyvin todennettu. Sitten otsake 1b, nuorisotyöllisyysaloite. Alkuperäinen ehdotuksemme on saanut lisäystä 117 Äh, miljoonaa. Näin 2019 äh, meillä olisi täysin sama summa nuorisoa äh, työllisyyttä varten kuin vuonna 2018. Sitten maatalous, otsake 2. Tässä afrikkalaisen sikaruton torjunta, lisärahoitus, samoin oliiviöljyalan tarvitsema lisärahoitus. Näistä neuvotellaan vielä sovittelumenettelyssä. Live-ohjelma eli ilmaston suojelu saa, haluamme sitä vahvistaa ja mennä pidemmällekin kuin komission alkuperäinen ehdotus. Seuraavaksi sitten otsake kolme, eli turvallisuus ja unionin kansalaisuus. AMIF, eli turvapaikka- ja pakolaisrahasto, selkeä lisäys 100 miljoonaa euroa, noin 65 prosenttia korotusta. Sitten sitten 5 miljoonaa lisää sisäinen turvallisuus, Europol, EU lisää ja Eurojust. Samoin luova Eurooppa, multimedia saavat lisäystä erityisesti valeuutisten torjunnan rahoittamisen vuoksi. Sitten otsakkeessa neljä pääongelma on edelleen Turkki-pakolaissopimuksen rahoittaminen. Me tiedämme parlamentin ongelmat, kolme miljardia, kaiken kaikkiaan miljardi tuoretta rahaa ja kaksi miljardia sitten marginaalista. Sitten naapuruusohjelma ja yhteistyö työohjelmat 21 miljoonaa ja ö, haluamme näin kehitysyhteistyötä tai kehitysapua ja naapurustoa tukea ja näin vastata tähän maahanmuuton juurisyyt ongelmaan. Tämä vastaa Euroopan parlamentin odotuksia te olette myös Turkin äh, lähentymissä ohjelmaa halunneet leikata. Tähän olemme vastanneet sitten otsake 5. Äh, eli nyt äh, palkan korotukset indeksi ovat pienemmät kuin odotetut, eli 20 prosenttia pienemmät. Ja sitten sitten vielä tuomioistuin sekä ulkosuhdehallinnon tiedottamistrategia. Kaikki parlamentin ehdottamat pilottihankkeet ja valmistelevat toimet olemme täysimääräisesti ottaneet huomioon. Sitten siirrymme tähän dian seitsemän, joka antaa kokonaiskuvan tästä toisesta talousarvioesityksestä kaiken kaikkiaan noin 750 miljoonaa euroa Euroopan parlamentin vaatimuksesta 1a, 1b ja 4 otsakkeet ennen kaikkea tässä hyötyjinä. Me olemme näin reagoineet Euroopan parlamentin vaatimuksiin sen painopistealueiden suhteen. Sitten tämä dia numero kahdeksan. Tässä näette, miten erilaiset erityisvälineet, jotka mahdollistavat ylärajan ylittämisen joustavasti monimuotoiseen rahoituskehykseen tulee, niin joustavuusvälineen suhteen sitoumus määrärahojen joustavuus 2,45 miljardia euroa. Ja 2019, vaikka tämä käytettäisiin vielä 1,8 miljardia jää odottamattomia menoja varten. Eli meillä on tässä kylliksi vielä marginaalia, katastrofeja tai muita odottamattomia rahoitustarpeita menoja varten käytettävissä. Sitten seuraava kuva numero yhdeksän, eli aikataulu, seuraavat vaiheet huomenna kolmikantaneuvottelu ja me komissiossa olemme valmiit tekemään kaikkemme, jotta huomenna kolmikantaneuvottelun puitteissa saadaan aikaan sopimus, jotta sitten tältä pohjalta Euroopan parlamentti parlamentti voisi ensi viikolla Strasburgissa 12. tai 13. joulukuuta toimittaa lopullisen talousarvioäänestyksensä, jotta tämä olisi mahdollista. Teidän valiokuntanne tulisi 10. joulukuuta tehdä valiokuntatason päätös. Eli tässä näette, että kiire on. Aikataulu on tiukka. Vielä sananen näistä väliaikaisista 12 osista. Pitäisimme tätä kyllä hyvin valitettavana ajatellen ensi vuoden tehtäviämme. Väliaikaiset 12 osat vaikuttaisivat kaikkiin osapuoliin kielteisesti, kaikkiin edunsaajiin, maatalouteen, maahanmuuttoon, horisontti 2020, Erasmus plussaan. Me emme näitä saisi toteutettua tavalla, jonka hyväksytty talousarvio meille mahdollistaisi. Esimerkiksi Erasmus Plus ja Horisontti 2020 eivät tällaisena voisi toteutua. Maatalouden alalla suorat tuet eivät tämä toteutuisi täysimääräisesti jäsenvaltioiden kautta 75 prosenttia, 80 prosenttia rahoista käytetään tammi-helmikuussa, mitä suoriin tukeihin tulee. Ja jos turvautuisimme väliaikaisiin 12 osiin, saisimme maksettua 85 prosentin sijaan vain 8,3 prosenttia. Erasmus Plus 400 000 apurahaa viivästyisi lähes kaksi kolmasosaa eh, näistä apurahoista käytetään eh, ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jos meillä olisi kaksi tai kolme 12 osaa käytettävissä, niin tämä ei olisi mahdollista. Samoin Horisontti 2020 jo tammikuussa tutkimusneuvostolla on maksuja 100 miljoonaa, yli 200 kahden tuhannen tutkijan palkkaa jäisi maksamatta. Tässä kyllä olisi erittäin epätoivottava tulos. Sitten verkkojen Eurooppa 2017 pyydettiin ehdotuksia yhtenäistä ilmatilaa ja lennonvalvontaa varten näitä ei saisi toteutettuja. Voisin äh, näitä esimerkkejä teille luetella lukuisia. Samoin sitten äh, uuden järjestelykeskuksen perustaminen Samokselle lykkääntyisi ja niin edelleen. Eli parlamenttineuvosto ja komissio, kaikki hyötyisivät, jos sopimus saataisiin aikaan huomenna. Sitten vielä lopuksi tämä 11. dia 2019 uusi talousarvioesitys vahvistaa investointeja, nuorisoa, kasvua ja työllisyyttä, niin kuin te toivotte. Äh, lähes 5 äh, miljardia euroa, 3,1 prosenttia lisäystä siis. 2019 on tärkeä talousarvio. Ne, kaikki ne ovat tärkeintä, mutta kyse on myös vaalivuoden talousarviosta, jonka kautta halutaan vastata kansalaisten odotuksiin. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Pääosastoni ja kabinettini ovat myös käytettävissänne tänään ja huomenna aamupäivällä. Jos teillä on kysyttävää, ottakaa meihin yhteyttä ihan näiden numerojenkin suhteen ennen äh, sovittelun, äh, kolmikantaneuvottelun alkamista, jotta saisimme nämä epäselvyydet hoidettua. Toivoisin, että kaikki epäselvä käytäisiin kanssanne läpi ennen näiden neuvottelujen alkua. Kiitos oikein paljon. Kiitos komissio Kiitos tämän esityksen selkeydestä. Sanoisin, että kun ajattelemme näihin 12 osiin liittyviä ikäviä asioita, niin tässähän sitten olisi mahdollisuus rahoittaa myös miljardilla Turkkia. Tämä on yksi niistä seurauksista, jotka koituisivat kompromissin epäonnistumisesta, jos niin kävisi. Sitten kuulemme parlamentin kantoja ja yleisesittelijä Daniele Viotti saa välittömästi puheenvuoron. He kuudessa minuutissa, jos puheenvuoronpito onnistuisi, niin hienoa olisi. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti viisi minuuttia ja jopa allekin riittää, kun tästä aiheesta tällä viikolla joka tapauksessa paljon puhutaan. Haluan kiittää komission jäsentä ja hänen tiimiänsä siitä, että he ovat äh, tehneet näin kovasti koko viikon ja koko kuukauden työtä aivan viime hetkille saakka. Olemme olleet suorissa yhteyksissä keskenämme Tietysti e koko valiokunta on ollut mukana tässä työssä. Perjantaina saimme tämän asiakirjan käsiimme ja meillä on ollut mahdollisuus perehtyä nyt siihen. Minulla ei ole juurikaan suurempia kysymyksiä nyt esitettävänä komission jäsenelle. Mehän puhumme tästä sitten huomenna, kun meillä on valmisteleva kokous, jossa määritellään parlamentin kanta. Minulla on oikeastaan vain yksi kysymys komission jäsenelle. Entäpäs neuvosto? Ajatteletteko, että neuvosto voisi hyväksyä tämän ehdotuksen? Te mainitsitte sen, että aikataulu on kovin tiukka ja jokainen vaihe on tavallaan tässä ketjutuksessa hyvin tärkeä vaihe. Me keskustelemme keskenämme tästä aiheesta, jotta sitten saamme aikaiseksi neuvottelukannan ja haluaisimme tietää, mitä neuvosto on mieltä tästä teidän ehdotuksestanne. Hyväksyvätkö vai he eivätkö hyväksy tätä kantaa? Ja te esittelitte nämä 12 osat ratkaisuna. Tämä kehys, onko se nyt esitelty myös neuvostolle ja onko neuvosto yhtä lailla valmis kantamaan vastuunsa niin kuin parlamentti, jos tähän tilanteeseen jouduttaisiin? Ja sitten vielä komission sen te nostitte esille ne seuraamukset, jotka koituisivat siitä, että todella käytettäisiin näitä 12 osia. On selvää, että tämä uhkaus ei voi olla ikään kuin meillä tässä päätöksen äh, aikansaamiseen käytettävä väline. Jos pelätään 12 osia, ja jos sitten mennään tammikuulle, niin puhutaan kahden viikon viipeestä. Ei se ole mikään maailmanloppu, eli kaksi viikkoa syntyy viivettä, ei, mit- ei mitään maailmanloppua. pikemminkin, kun puhun näistä 12 osasta, niin pitäisi saada jonkinlaista liikettä aikaan neuvoston puolella, eli siellä hieman pelkoa aikaiseksi. Me kannamme vastuumme siitä, mitä me teemme. Aivan niin kuin kollegatkin, mutta jos nyt kävisi niin, että me hylkäisimme teidän ehdotuksenne komission jäsen, niin sanoisitteko te, että neuvosto sitten hyväksyisi tämän ehdotuksen? Sitten tämän vastauksen pohjalta voimme varmasti päästä paljon rauhallisempaan, tyynempään keskusteluun, e, jopa niin, että saataisiin sitten neuvottelut päätökseen. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitos yleisesittelijä. Ja sitten edustaja Gajer, olkaa hyvä. Aha, hänellä ei ole mitään sanomista. Sitten Paul Rybihillä olisi jotain sanottavaa. Hän on kyllä poissa nyt, joten sitten varjoesittelijä saa puheenvuoron. Kolme minuuttia puheaikaa pyytäisin. Ja ensimmäisenä Monika Holmajer, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun sydämelliset kiitokset tästä uudesta esityksestä. Siitä nyt sentään näkyy jonkun verran edistystä ja siinä on huomioitu, mistä olemme keskustelleet. Ja olen iloinen, että artikla 15.3 on ikään kuin tarjous rauhan aikaan saamiseksi. Eli nyt ei pyritä 400 miljoonaan eikä kokonaismaksuun, vaan että 15.3 artikla huomioidaan kuitenkin. Nähtäväksi jää, miten neuvosto reagoi tähän tarjoukseen, sillä minun, minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että jotkut eivät tykkää tällaisesta vaihtoehdosta laisinkaan. Kovasti kyllä ovat tarjoamassa miljardeja, mutta mielellään sitten vaivihkaa niitä perivät takaisin omaan kassaan. Ja mitä tulee horisontti 2020 ja tutkimusvaroihin, siinä on hyvänä tämä suuri kasvu. Ja sitten mitä tulee pekoyritysten tukeen, niin siinä se on hiukan ongelmallisempi, painetta löytyy jo entuudestaan ja mikäli ymmärrän oikein, niin EASO on oikeastaan sivutettu kokonaan eli poistettu kauttaaltaan ja nyt luotetaan siihen, että lisätalousarvion kautta asia korjaantuu. Sama pätee Esmaan, EBAan, eli niin sanottuihin ESA virastoihin liittyen. Onneksi Länsi-Balkani mainitaan, sillä totta puhuen, miten länsi balkani strategiaa halutaan ajaa komission puolelta, jos rahat eivät riitä. Se olisi kyllä aika lailla hankala harjoitus. Minä voisin totta puhuen IPA Turkiin liittyen hyväksyä myöskin suuremman leikkauksen. Katsotaan, mitä neuvosto sanoo. Mutta kaiken kaikkiaan lähtökohdat ovat hyvät myöskin nuorisoaloitteeseen liittyen. Kyllä tässä tullaan lähemmäs parlamentin kantaa. Eli nyt vihdoinkin tämä viimevuotinen toiveemme tulee kuulluksi ja tämä pidetään. Tätä pidetäköön hyvänä asiana. Mutta eh, seuraavanlainen huolenaihe. Otsake 5, arvoisa komission jäsen. Sovittelussa muistaakseni puheenjohtajavaltio Itävalta toitotti tuon tuosta, että henkilöstöä pitäisi leikata komission puolella. No, nyt mennään liian pitkälle. Viidestä prosentista on sovittu, siitä on pidetty kiinni. Ja mielestäni nyt pitäisi pitää periaatteesta kiinni, sillä minusta tuntuu, että nyt jotkut yrittävät väen vängällä surkastuttaa komissiota entisestään, jotta työ menee mahdottomaksi ja sitä kautta neuvoston asema vahvistuu. Ja jos komissiosta lähdetään liikkeelle, niin tämä kyllä tarttuu sitten parlamenttiin. Se on ihan saletti. Me tiedämme, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on ja mitä muilla on, joten kyllä tämä menee hallitusten väliseen järjestelmään ja sitä en voi hyväksyä, sanotaanko se täällä vielä suoraan. Minun mielestäni tämä olisi kyllä aika lailla hankala harjoitus näin kansanpuolueen näkökulmasta katsottuna. No, uh, Bernd. Kiitos. Bent Kölmel, olkaa hyvä. Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Oikein paljon kiitoksia tästä erinomaisesta työstä, jonka olette tehneet tiiminne kanssa ja kiitokset myöskin tästä tiiviistä esityksestä, jonka äsken kuulimme. Mielestäni tämä antaa hyvän lähtökohdan jatkotöille. En halua lähteä toistamaan kaikkia argumentteja, joita olemme ryhmänä esittäneet talousarvioesitystä kohtaan. Ne eivät muutu miksikään, mutta tietenkin täytyy noterata se, että jos joku lähestymistapa nauttii parlamentissa enimmistöä, niin silloin se on demokraattinen päätös ja sillä selvä. Joten Toki me olemme vielä eri linjoilla, varsinkin 15.3 artiklaan liittyen jo rakenteellisista ylipäätään olemme sitä mieltä, että tätä välinettä ei tulisi tällä tavalla soveltaa, vaikkakin se on niin sanotusti vain sadan miljoonan euron juttu, ja mitä tulee omiin varoihin. Joko järjestelmää halutaan tai sitten ei, mutta jos rahoja on olemassa, eivät nämä mitään mahdottomia summia ole, mutta joka tapauksessa tästä se lähtee paisumaan kuin polla taikina. Joten tämä on ihan periaatteellinen kysymys. Mitä lukuja tarkasteltaessa mieleen tulee, niin kyllä tässä kannat lähenevät, että kyllä tästä voidaan lähteä liikkeelle. Ehkäpä tältä pohjalta voitaisiin luonnosta lähteä myöskin neuvostolle kauppaamaan. Viittaan tässä nyt eurooppalaiseen puolustusaloitteeseen ja sen rahoittamiseen, niin ehkäpä siinä yhteydessä voitaisiin sanoa, että voitaisiin rakennuttaa lentokoneita, joilla valtioiden ja hallitusten päämiehet voisivat lentää vaikkapa Etelä-Afrikkaan asti, niin ehkäpä se pistää summakoisaksi. Il peut pas en être fait un usage niin, tietenkään liiallista käyttöä ei tälle voida ajatella, koska artikla 5.3 on, on kirjattu tai kirjoitettu, muotoiltu niin täsmällisesti, että sitä voidaan käyttää vain tutkimukseen. Seuraavaksi Gérard Dupré. Euh, je ne sais pas. Ah. Euh, excusez-moi, monsieur Puheenjohtaja, komission jäsen, olen pahoillani. En halua mitään teknistä välikohtausta tässä aiheuttaa. Voin nyt yhtyä kollegoiden puheenvuoroihin, jotka kiittivät siitä, mitä komission jäsen ja komissio ovat nyt tehneet tämän uuden ehdotuksen tiimoilta. Ennen kuin käsittelet periaatteellisia kysymyksiä, niin jos katson yleisesti sitä, mitä meidän prioriteettimme tai meidän, minun ryhmäni prioriteetit tarkoittavat, eli 9 prosenttia lisäystä horisontti 2020, 18 prosenttia Erasmus Plusalle lisää ja pienempi lisäys Kosmelle ja voisi jatkaa. Eli yleisesti kun ajatellaan ryhmäni prioriteetteja, niin huomattavaa lisäystä on saatu määrärahoihin tässä ehdotuksessa. Kenties kuitenkin liian vähän kun ajatellaan sitä, miten pyritään taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Brysselissähän oli suuri mielenosoitus, joka korosti sitä, miten tärkeä aihe on. No, jokunen varauskin minulla on, kun ajatellaan niitä kommentteja, jotka nyt eivät näy tässä kuvassa. Vioti ei nyt ole kuulolla, mutta olisi hyvä, että neuvotteluissa nämä nostettaisiin uudelleen esille. Puhun hänelle varmasti eh, tämän jälkeen sitten. No niin, puheenjohtaja, tässä on kuitenkin ongelma jäljellä. Niin, puhun suoraan sitten kanssanne tästä. Puheenjohtaja, tässä on vielä ongelma. Neuvotteluissa on oikeastaan kaksi aspektia. Toinen liittyy budjetin sisältöön ja peruskysymyksiin. Komission ponnistelut minusta ovat erinomainen keskusteluperusta. Näin ollen tuen tätä ehdotusta keskustelun pohjana. No sitten toinen ongelma, joka on tavallaan institutionaalinen luonteeltaan. Sopimuksissa määrätään, että meillä on kaksi budjettivallan käyttäjää, kaksi viranomaista. Budjettivallan käyttäjien tulee neuvotella, jotta saadaan aikaiseksi sopimus. Neuvosto on sanonut, meille tästä turkkivälineestä, että sitä ei neuvotella. Siitä ei puhuta. Otatte, taikka sitten budjettia ei ole. Ja toisaalta me sitten sanomme, että artikla 15.3 on mielenkiintoinen vaihtoehto. Miksi? Tästä rahamäärästä, määrärahastahan oli jo sopimus, jotta todella se sidotaan ja toisaalta käytetään. Eli se oli jo aiemmassa budjetissa mukana. Ja kolmanneksi, varainhoitoasetuksen määräys määrittelee sen, että sitä voidaan käyttää sitten äh, tutkimuksen alalla. En nyt puhu itse summista, määristä. Eli nämä 400 miljoonaa ja jotakin päälle voidaan sitten rauenneista sitoumuksista saada. Mutta jos tämä 15.3 artikla on käytössä, niin joillakin pienillä viilauksilla voisin kyllä tyytyä tähän ehdotukseen. Mutta komission jäsen, jos näin ei käy, niin en minä sitten voi ryhmälläni tätä budjettia puolustaa. Eh Kiitos. Nyt olemme kuunnelleet varjo esittelijöiden puheenvuorot, niiden, jotka paikalla ovat. Ja sitten muut osat. Edustaja Kölmel. Karja Sabal. Ah, Karja Sabal. Olen pahoillani. Edeer. Sí, gracias, presidente. Kiitos. Minut on tässä nyt vähän äh, laitettu nurkkaan, kun ajatellaan. Tosiaan muut pääluokat, äh, ei tässä nyt oikeastaan paljon ole sanottavaa jos ajatellaan vaikkapa IPC, eli viitosta, niin tässä pieni leikkaus meitä hiukan auttaa ehkä. Nyt kun minulla tämä puheenvuoro on, enkä pyydä sitten enää toista puheenvuoroa, niin muutama huomio kuitenkin kun nyt ajatellaan, mitä viimeisessä sovittelukokouksessa tapahtui, meillähän oli ehdotus pöydällä, se oli aika samankaltainen kuin tämä, joka meillä nyt edessämme on. Joitain pieniä muutoksia on tehty. Ongelma on siinä, että me lähdimme, koska neuvosto ei hyväksynyt ehdotuksen suuria linjoja. Se ei millään tavalla hyväksynyt 15.3 artiklaa. Ja sitten näiden lukujen suhteen niin tapahtui vielä tai va- vaativat vielä lisäleikkauksia. Tämä on sitten parlamentin päätös. Emme me lähteneet kävelemään siksi, että ehdotus eh, ei ollut eh, mielestämme täydellinen. Ei, vaan me lähdimme kävelemään siitä syystä, että neuvosto ei kerta kaikkiaan eh, suostunut käymään keskustelua ja neuvottelua kanssamme täältä pohjalta. Ja ongelmaa uskoakseni tulee säilymään myös huomenna. Mitä neuvosto ajattelee, jos neuvosto ajatella tämän, hyväksyä tämän yleisen lähestymistavan filosofian, niin sitten voidaan neuvotella. Mutta jos ei, niin sitten meillä on ihan täysin sama ongelma ongelma kuin äh, viimeksi kokoontuessamme sovittelu kokoonpanossa. Ei Euroopan parlamentin tavoitteena ollenkaan ole turvautua väliaikaisiin 12 osiin. Tiedämme, mitä kaikkia ongelmia tämä voi aiheuttaa, mutta eivät nämä ongelmat myöskään johda sitten siihen, että parlamentti nielisi mitä tahansa, hyväksyisi mitä tahansa. Joten täytyy nyt sitten katsoa, että mitä neuvosto ajattelee. Ja häkkiähän me sitten näemme, että voidaanko neuvotteluja nyt jatkaa ja voidaanko antaa esittelijälle mandaatti mennä yksityiskohtiin ja että onko sellaista sopeutumismarginaalia. Mutta ensin meidän täytyy nähdä, että hyväksyykö neuvosto nämä periaatteet vai ei. Kiitos, edustaja Kölmel. Eikö? Niin, sanoitte jo kommenttinne molemmista osista. No sitten muut kuin varjoesittelijät, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Edustaja Fernandes. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin nopeasti. Haluan kiittää tästä komission ehdotuksesta. Haluan kiittää komission jäsentä hänen tekemästään työstä. Hän tekee pätevästi työtään, joka on korkealaatuista ja hän toimii myös lojaalisti suhteissaan parlamenttiin ja neuvostoon. Haluan myös kiittää esittelijöitä. Kukaan ei varmaankaan ymmärtäisi, jos vuosi 2019 käynnistyisi näillä väliaikaisilla 12 osilla. 1,09 prosenttia BKTLstä, yksi kaikista pienimmistä historiallisesti katsottuna. Kansalaiset Ranskassa tai Saksassa eivät voisi ymmärtää sitä, että kun ajatellaan sitä, että he kuitenkin hyötyvät kaikista eniten tutkimusrahoituksesta, mutta tätä kautta, tämän ehdotuksen kautta tutkimusta ei sitten vahvistettaisi. Eli on äh, maksusitoumuksia, jotka eivät koskaan toteudu. Nyt sitten ei puhuta edes kaikista sitoumuksista, vaan puhumme vain sanasta miljoonasta eurosta, euro, eurosta. Ja Saksahan on tässä kaikista suurin hyötyjä, Ranska kolmanneksi suurin hyötyjä kenties Saksan valtiovarainministeri voi sitten halutakin sitä, että joudutaan käyttämään 12 osia. Kenties Ranskan valtiovarainministeri sitä haluaa, mutta ole varma, että Angela Merkel, liittokansleri, ei tätä halua. Eikä Macronkaan halua sitä, että ryhdytään käyttämään väliaikaisia 12 osia. Eli tälle poliittiselle tasolle asian käsittely tulisi nyt nostaa. Meillä on unionissa epä vakautta. Jos on sellaisia ministereitä, jotka haluavat vielä vahvistaa tätä epävarmuutta, tätä epävakautta, niin se täytyy kyllä sanoa sitten ja osoittaa suurelle yleisölle. Me haluamme aina parasta unionille. Haluamme vakautta ja sellaista budjettia, joka on realistinen budjetti ja samanaikaisesti myös vastuullinen budjetti. Kiitos edustaja Muresan. Mr. President. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia alkuun. Kiitokset komission jäsenelle Öttingerille tästä toisesta talousarvioesityksestä ja siitä, että hän on sen tänään meille esitellyt. Se, että ensimmäinen yritys meni karille, niin ei ole omiaan lisäämään, lisäämään luottamusta toimielimiä kohtaan. Tämä näkyy jo lehdistön sivuilta. Ei tämä mikään draama ole, ettemme ensimmäisellä kierroksella päässeet tulokseen, mutta kyllä tämä olisi melkoinen draama ja melkoisia vaikutuksia siitä syntyisi, jos toinenkin yritys menisi mönkään. Tämä olisi huono unionille, jäsenvaltiolle ja edunsaajille, niin kuin komission edustajakin juuri äsken totesi. osoittaakseni, miten hankala tilanne on niistä puhuminen ei riitä. Me tiedämme, että EU-ssa toimitaan päivittäin poliisi, lääkärit, professorit, palomiehet, kaikki työskentelevät eri olosuhteissa, mutta tekevät kuitenkin työnsä, joten meidänkin täytyy tehdä työmme ja saada ennen joulua talousarvio valmiiksi. Ja tästäpä syystä uskonkin, Daniele, että meidän pitää olla neuvottelussa tiukkana, meidän täytyy selkeästi osoittaa, mitkä ovat meille käyvät mahdollisuudet ja mitkä eivät, mutta rakentavassa hengessä täytyy neuvotella ja meillä pitää olla vastauksia, ratkaisuja, kunhan kuulemme mitä neuvosto haluaa. Ja samalla painostaen neuvostoa, niin kuin kollega Fernandes juuri äsken totesi. Joten minä ehdottaisin, että me rajaamme selkeästi pelivaramme, mutta osoittamalla valmiutta myöskin päästä sopuun neuvoston kanssa. Minä uskon, että komission esittämä luonnos on hyvä. Näin voidaan kyllä kuroa tämä kuilu umpeen parlamentin ja neuvoston välillä. Se on selvästi nähtävissä, että sellainen on, koska muuten tämä neuvottelu ei olisi kariutunut, mutta oli miten oli. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saadaan talousarvio valmiiksi, painostaen neuvostoa, sillä loppupeleissä kyse on siitä, että me haluamme talousarvion, mutta kyllä neuvostonkin täytyy kantaa kortsa kekoon. Me emme voi sitä yksin tehdä. Tämä prosessi kaipaa myöskin rakentavaa suhtautumista neuvoston puolelta. Kiitoksia. Kiitos. Muut eivät ilmeisesti pyydä puheenvuoroa. Saanko kertoa, mikä on henkilökohtainen näkemykseni? No niin, haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että tämä on meidän viimeinen budjettimme tällä vaalikaudella. Kyse on tärkeästä poliittisesta toimesta, todella tärkeästä. Komissio nähdäkseni on tehnyt nyt ehdotuksen, joka on meille ikään kuin vähimmäisratkaisu, jonka voimme hyväksyä. Jos meidän tulisi tästä luopua, niin miltä sitten monivuotinen rahoituskehyksemme 2021-2027 näyttäisi tällaisessa toimintahengessä? Toivon, että huomenna iltapäivällä kolmikanta neuvotteluissa voisimme päästä myönteisesti eteenpäin. Usean otteeseen sovittelussa on todettu, että syntyy usein se vaikutelma, että on parlamentti, toisaalta on neuvosto, mutta neuvosto koostuu eri valtiovarainministeriöiden edustajista ei synny oikeastaan sitä vaikutelmaa, että hallituksen politiikka ikään kuin tässä sidottaisiin yhteiseen työhön. Haluamme, että kaikki kantavat vastuunsa myös ministeriöissä. Kansalaiset ovat todella nyt vihaisia. He ovat tyytymättömiä julkiseen hallintoon ja on sellainen vaikutelma, että teknokratia on ikään kuin kahminut kaiken vallan. Kun nyt pyritään kompromissiin budjetista 2019, haluamme, että poliittinen näkemys on teknokraattisen näkemyksen ylittävä ikään kuin se on ensisijainen. Kaikki kollegat, yleisesittelijä, virastojen esittelijä, muiden budjetin osien esittelijät, komission jäsen, teidän henkilökohtainen sitoumuksenne ja vakaumuksenne ovat aivan keskeisessä roolissa huomen aamulla Koreperissä. Ilmeisesti nyt joku on pyytänyt puheenvuoroa. Ah oui. Joo, kyllä. Niin. Eli siis huomiseen iltapäivään kohdistuu kovasti toiveita. Mm, sitten kenties yö, yöhönkin menevät neuvottelut. Mikä on teidän näkemyksenne tästä äh, keskustelusta, näkemysten vaihdosta? No, Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitokset erittäin rakentavista puheenvuoroistanne. Uskoakseni meillä on kyllä syytä olla kiitollisia teidän tuestanne. Viotti kysyi, että mitä neuvosto sitten ajattelee Minun tietoni ei ainakaan neuvostolta kantaa ole tullut. Pääjohtajani on tänään aamupäivällä esitellyt uuden ehdotuksemme tämän konseptin. Siitä käytiin ensimmäinen keskustelu, mutta pääjohtaja ja tämä keskustelu erityisesti viittasivat tämän talousarvion tasoon. Edelleen on ääniä, jotka eivät pidä tervetulleena näitä ehdottomiamme lisäyksiä. Ja sitten on varsin kriittinen suhtautuminen tähän artiklaan 15.3 on joukko jäsenvaltioita, jotka eivät halua tätä artiklaa 15.3 sovellettavan, mutta kaiken kaikkiaan neuvosto näyttää hyväksymän tämän uuden talousarvioesityksemme kolmikantaneuvottelun pohjaksi huomenna. Sitä ei suoralta kädeltä hylätä. Arvoisa edustaja Holmajer, mitä tulee otsakkeeseen viisi. Lisäleikkaukset ovat väärä tie. Tässä 2013 sovittiin 5 prosentin vähennyksestä henkilöstön EU-toimielimissä ja tuolloin sovittiin, että tilanne sitten vakautetaan vuoteen 2020 mennessä. pää, kun puhutaan otsakkeesta 7 ja monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin tuolloin mahdollisesti voidaan käydä keskustelua, mutta otsaketta 5 mielestäni ei voi enää muuttaa. Näin asian vähän niin kuin sittenkin parlamentti ja neuvosto ovat riippuvaisia omista virkamieskunnistaan. Jäsenvaltiot äh, eivät niinkään. Äh, jäsenvaltiot voivat virkamieskuntansa pääkaupungeissa äh, siirrellä huomattavasti joustavammin Kölmellä 15.3 artikla. Piditte tätä kysymystä neuvottelujen kulmakivenä. No, Sanoisin nyt seuraavaa. Koska artikla 15.3 koskee yksinomaan horisontti 2020 ja euratomia, eli yksinomaan tutkimusta on käytettävissä vain tutkimukseen, ei millään tavalla mihinkään muuhun ohjelmaan, niin sen soveltaminen nyt ensimmäistä kertaa ei suinkaan avaisi ovia tulevaisuudessa yhtään millekään. Jos sovellamme nyt artiklaa 15.3, niin nyt ja myös tulevaisuudessa tätä joustavuutta ja siirrettävyyttä talousarviosta vuodelta seuraavaan voitaisiin aina soveltaa vain tutkimukseen. Mielestäni tällainen joustavuus ei suinkaan ole vähäpätöinen asia, kun katsotaan näitä tutkimushankkeita ja katsotaan niiden riittämättömyyttä, kun kerran meillä jo on hyväksyttyjä hankkeita ja sitten meillä on vapaita määrärahoja, niin eikö ne nyt tulisi sitten tätä tulevaisuutta vahvistavaa tutkimusta varten antaa käyttöön. Kun katsotaan horisontti 2020 volyymiä, 11-12 miljardia tällä hetkellä, voisin nähdä sen vuositasolla 16-17 miljardissa ja Tällöin nämä 15.3 eh, eh, siirrot olisivat eh, laskettuja kymmenissä mm, miljoonissa, eli olisivat ehkä noin promille tuhannesosa kokonaistalousarviosta. Siksi mielestäni tämä on hyvä, järkevä väline ja katson, että kuten on ehdotettu, se olisi tutkimuksen käytettävissä yksin oman. Kiitoksia. Ja tosiaan tänä iltana huomisaamuna olemme käytettävissänne äh, ennen kolmikantaneuvottelua, jotta kaikki epäselvyydet saadaan hoidettua. Kiitos. Komissaire. Kiitos komission jäsen. Yleisesittelijä Viotti, haluatteko vielä käyttää tässä keskustelun lopuksi puheenvuoron? Grazie, Presidente, ancora una volta. Kiitos puheenjohtaja. Vielä Kerran haluan kiittää komission jäsentä ja kaikkia kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron tässä keskustelussa. Antoivat oman tärkeän panoksensa tähän aiheen käsittelyyn. Komission jäsen. Olemme kuunnelleet nyt kollegoiden kommentit. Olemme todella merkittävässä prosessivaiheessa. vaiheessa. meidän täytyy tavallaan tehdä jonkinlainen yhteenveto siitä, mitä tämä valiokunta, budjettivaliokunta on viime kuukausina tässä parlamentissa saanut aikaiseksi. Nyt näiden kuukausien aikana meillä on ollut neuvoston vaatimuksia, joihin olemme joutuneet myöntymään. Me olemme joutuneet käsittelemään kysymyksiä, jotka ovat neuvostolle hyvin tärkeitä. Ja nyt olemme sitten käsittelemässä tätä artiklaa 15.3, joka on meille tärkeä. Ja aina kun budjettikysymyksiä, budjettiehdotusta on käsitelty, olemme hyväksyneet hyvin tiukassa aikataulussa neuvoston toiveiden mukaan tavalla tai toisella nämä ehdotukset, emmekä ole koskaan syyllistyneet painostukseen. Kollegat ja puheenjohtaja Artui aivan erityisesti totesi, että eihän tämä voi päättyä toisella tavalla. Eli meillä on kaksi budjettiviranomaista, joiden täytyy kunnioittaa toinen toisiaan. Jos sitten päätös olisikin toisenlainen, eli varsinainen kädenvääntö, niin en minä haluaisi tällaiseen osallistua, mutta jos syntyy kädenvääntö, jossa toinen olisi sitten voittaja, ja tästä koituisi hallaa Euroopalle. Jos sitten kuukaudella budjetin toteuttaminen viivästyisi, niin eihän siihen maailma loppuisi, mutta jos kyse on tällaisesta kädenväännöstä, niin jompikumpi sinä yrittää sitten niskan päälle ja yrittää saada voiton aikaiseksi. Kiitos komission jäsen. Tiedän, että talousarvojen valvontavaliokunnassa teitä odotellaan, joten Vapaudan teidät, vapautan teidät täältä. Ja toivotan teille onnea matkaan, kun esittelette Koreperissä tämän ehdotuksen. Se varmasti sitten huomisiltapäivän kolmikantaneuvotteluja helpottaa omalta osaltaan. Kiitos. Hyvät kollegat, annan nyt puheenvuoron edustaja Ashworthille hän ei kuitenkaan ole voinut saapua paikalle, vaan hänen sijaisenaan on Jose Manuel Fernandes. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan nopeasti. Kyse on mahdollisesta siirrosta, siirtopyynnöstä, joka kunnioittaa kaikkia sääntöjä ja myös varainhoitoasetusta. Tämähän on ikään kuin normaaliin tapaan. Tehdään tällainen siirto, jolla halutaan vahvistaa 2001 budjettikohtaa ja uusia Konrad Adenauer-rakennusta Luxemburgissa. Tämä päätös on jo tehty budjettivaliokunnassa heinäkuussa 2006. Kiitos. Très bien. Niin, ehdotukset, joita Fernandes esitti, onko teillä kommentteja? Ei. Voimme äänestää sitten. Koneäänestys. Minulla ei ole kyllä äänestyskorttia. No, lisätään sen lukuihin sitten. Koeäänestys. Kadia saa korttia. Onpas. No niin. Eli koeäänestyssimulaatio. No plus. Silläkään ei korttia. Eli kaksi lisääntä laskuihin sitten. No niin, äänestys alkaa. Testiäänestys. Eikö ole päätösvaltaisuutta? Okei, okay, se bon, se bon, se bon. No niin, kaikki kunnossa. Äänestys alkaa. No mitä ne ei näe kyllä nyt näytöllä. No niin, hyvä. Äänestys päättyy. Ja nyt sitten oikea äänestys. Tosi äh, hommiin. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Ei vielä, ei vielä. Ja äänestys päättyy. Ja kolme ääntä lisätään 12, eli 15 ääntä puolesta, yksi vasta-ääni, ei tyhjiä. Onko muita kysymyksiä, muita asioita? Ei näyttäisi olevan. Ilmoitan, että seuraava kokouksemme on ohjelmassa 10. joulukuuta Strasbourgissa. Ei, vaan kello 16.45 meillä on yhteinen kokous Ekon valiokunnan kanssa ja sitten 10. joulukuuta Strasbourgissa myöhemmin täsmennettävänä ajankohtana ja 13. joulukuuta myös Strasbourgissa toinen yhteiskokous. Nyt edustaja Sarvamaa voi toimia puheenjohtajana. Kiitän häntä siitä, että hän on hyväksynyt tämän tehtävän. Minun täytyy mennä vielä illalla takaisin Pariisiin, joten toivotan kollegoille hyvää illanjatkoa.